Sitten päätämme näin. Herra Mario Borgezio on pyytänyt eh, parlamentaariseen immuniteettiinsa eh, vetoavan vaatimuksen ja artiklan 6 kohdan 3 mukaan tämä pyyntö viedään oikeusasioiden valiokuntaan. EPP, ALDE ja GUE ovat esittäneet eh, nimitysehdotuksia parlamentin valtu